Dear colleagues, we can... Uh, Hyvät kollegat, voimme aloittaa kokouksemme hyväksymällä esityslistan. Jos ei huomioita siihen ole, voimme hyväksyä sen muutoksitta. Ja nyt puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitus liittyy oikaisuun asetukseen 536 kautta 2014 liittyen kliinisiin kokeisiin, lääkekokeisiin, jotka tulevat ihmiskäyttöön ja kumotaan ja niin päin pois. Nyt on löydetty virhe asetuksessa 536 liittyen kliinisiin kokeisiin. Euroopan parlamentti hyväksyi jo ensimmäisessä käsittelyssä se toinen huhtikuuta 2014. Virhe liittyy epäjohdonmukaisuuteen teksteissä 85 19, 3, 23, 5 artikloissa. Ne ovat lähes identtisiä sanamuodoltaan. Euroopan parlamenttia on pyydetty neuvoston yksiköiden puolelta – antamaan suostumuksensa erotettuun oikaisuun virheen vuoksi. Tästä syystä oikein, oikaisu on nyt valmisteltu 231 säännön nojalla. Vastuuvaliokunta tarkastelee oikaisuluonnosta ja toimittaa sen parlamentille, jos se on tyytyväinen siihen, että virhe on tapahtunut ja se voidaan asianmukaisesti oikaista. Oikaisu lähetettiin Envi-valiokunnan jäsenille keskiviikkona, jos kukaan ei vastusta tämän päivän kokouksen loppuun mennessä. Oikaisu pidetään hyväksyttynä ja sitä myötä toimitetaan parlamentille, jotta se voidaan ilmoittaa myös lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa. Ja sitten toinen, joka liittyy AFKO-mietintöön työjärjestyksen. AFKO esittää, että Euroopan parlamentin työjärjestystä oika tarkistettaisiin ja se tulisi voimaan ensi vuoden tammikuun ensimmäisessä täysistunnossa. Tarkistus liittyy useisiin kysymyksiin myös Envin työn kannalta, ennen kaikkea liittyen toimintojen välisiin neuvotteluihin, lainsäädäntökysymyksistä. Afkon tai kataulu on tiukka. Äänestys on tulossa jo 8. marraskuuta jotta voisimme antaa Envinkin näkemyksiä tähän nimenomaiseen kysymykseen. Koordinaattorit ovat nyt päättäneet asettaa määräaikatarkistuksen jättämiselle englanniksi vain Afkon mietintöluonnoksen torstaille 6. lokakuuta. Puolelta päivän äänestys toimitetaan 13. lokakuuta ja tarkistukset hyväksytään niin, että niistä tulee Envin lausunto. 21 kieltä on tulkkauspalvelussa ja myös asiakirjat sähköisesti saatavilla. Ja nyt voimme siirtyä toimittamaan äänestykset. Ensin transrasvat. Jos olette valmiina, voimme paloittaa pitämättä puhetta äänestyksen toimittamisen. Tarkistus 54. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 66 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 68 puolesta. Ei, anteeksi. Meidän täytyy ottaa 69, 69 edellinen raukea. 69 äänet puolestaan. Vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneäänestyksenä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 17. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 25. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27. Puolesta vastaan tyhjää ja tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi seuraava kohta. Votiamo adesso Eh, an aviation strategy for Europe. Äänestämme nyt eh, Euroopan ilmailustrategiasta ja aloitamme kompromissista yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi neljä Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi viisi Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kuusi Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi seitsemän Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt jatkamme kokoustamme. Ja meillä on seuraavaksi Envi-valiokunnan lausunto, TRAN-valiokunnan logistiikka eu ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä. Pyydän, että kaikki ne jäsenet, jotka eivät ole kiinnostuneita tästä keskustelusta, lähtisivät salista mahdollisimman pian niin, että esittelijämme herra Zoffoli voi esitellä lausuntonsa. Dear colleagues, please leave the room who want to leave the room. Lähtekää te salista, jotka haluatte salista lähteä, ja käykää ulkopuolella mielenkiintoiset keskustelunne. Herra Zoffoli, teillä on puheenvuoro. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja liikennevaliokunta haluaa meiltä lausunnon valiokuntalautteeseen mietintöön, joka todellakin liittyy logistiikkaan ja liikennejärjestelmiin, multimodaalijärjestelmiin ja käytäviin. Kyse on strategisesta alasta, kun ajatellaan logistiikkaketjua. Sen osuus on 13 prosenttia Euroopan BKTstä. 15 prosenttia tuotteiden kustannuksista liittyvät nimenomaan logistiikkakuluihin. Oikeastaan tässä verotan komission, että se esittäisi uuden logistiikkastrategian ennen ensi vuotta. Kun ajatellaan niitä valtavia muutoksia, päällä olevaa kriisiä, pakolaisvirtaa. Se vaikuttaa myös Brexit niin ikään. Kaikki vaikuttaa tavaraliikenteeseen ja kun ajatellaan mitä sitoumuksiakin meillä on COP21 pohjalta Pariisissa, kasvihuonekaasupäästöjä leikata 40 prosenttia 2030 mennessä ja täytyy nyt muistaa, että liikenneala edustaa noin neljättä osaa päästöistä – kaksi kolmasosaa puolestaan liittyy tieliikenteeseen. Eli totta kai selvää on, että kyse on kestävyydestä myös liikenteessä, varsinkin tieliikenteessä. Se on selvästi eniten käytössä, koska hinnoltaan se on halvempaa, kuten myös ajankäytön kannalta parempi. Totta kai pitäisi muuttaa myös käyttäytymistä ja tapoja. Olemme todellakin esittäneet muutosta käyttäytymisiin ja haluaisin täydentää sitä, että tätä strategiaa just in time tavaraliikenteessä noteutettaisiin, että voitaisiin ainakin vähentää toimituksia liikkeisiin, vähän vain liikennettä. Kun ajatellaan tavaraliikennettä, niin se tot, oikeastaan perustuisi kysyntään paremminkin. Lisäksi tässä on käyty myös keskustelua, kun puhutaan kiertotaloudestakin. Me olemme paljon siitä puhuneet uudenlaisista kehitysmalleista. Kiertotalous merkitsisi sitä, että meillä olisi vähemmän jätettä ja materiaalia, jotka eivät olisi ongelmia, vaan voimavaraa. Siis todellakin voimavaraa. Kun ajatellaan primäärisiä sekundäärisiä aineita niin, että voitaisiin kierrättää ja uudelleen käyttää. Eli tavarat kiertävät, mutta ne eivät ole kunnolla integroitu nykyisiin tavaraliikennejärjestelmiin. Me mietimme jakelulogistiikkaa kylläkin, mutta pitäisi huomioida tämä uutuus, joka liittyy niin kutsuttuun käänteiseen logistiikkaan, eli miten me kuljetamme – kaikkia näitä materiaaleja, jotta ne voitaisiin uudelleen käyttää. Eli ennen kaikkea kritiikkiä voidaan esittää kahdesta näkökulmasta, eli leikata CO2-päästöjä, ettei ilmakehää saastuteta. Mutta toinen on melu. Kun ajatellaan kriisiä, joka on niin viimeisen kilometrin kriisistä syntynyt, että 80 prosenttia ihmisistä elää näissä keskuksissa. Eli me tiedämme, mitä merkitsevät ruuhkat, että saadaan tavarat perille kaupunkeihin ja kaupunkikeskuksiin. Logistiikka tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy miettiä suunnitelmia tällä alalla. Minä sanoisin, että pitäisi muuttaa 180 asteen verran, että pitäisi integroida tähän myös kaikki jäsenvaltioiden politiikkaa, huomioida myös julkiset tahot, kuten myös yksityiset tahot ja alat, huomioida myös tieliikenne, raideliikenne, sisävesiliikenne, valtameren väylät, liik- ilmaliikenne, eli integroida kaikki voimavarat ja erilaiset lähteet rahoituksessa. Eli tämä edellyttää suunnittelemista niin, että tietoja jaettaisiin. Toisin sanoen pitäisi taata tietojen saanti liikennevirroista, jotta voidaan miettiä strategisia investointeja alan digitalisoimiseen. Kyse on investoinnista, joka pitäisi tulla aivan loppuun asti ketjussa, koskee myös pk-yrityksiä, ei pelkästään suuria toimijoita, vaan myös pikkuyritykset huomioiden, jotka edustavat 90 prosenttia tuotantoyrityksistä Euroopassa, ja heilläkin pitäisi olla käsissään tätä tietoa. Ja varmasti jos halutaan heidät mukaan muutoksi, niin tarvitaan konkreettisia vaikuttavia tuloksia. Eli kyse on myös valistustyöstä, henkilön koulut, henkilöstön kouluttamisesta. Tässä on hyviä uusia mahdollisuuksia työpaikkojen luomiselle tällä alalla. Vaikkakin tässä on kyllä vaikeita ilmiöitä olemassa, muun muassa sosiaalista polkumyyntiä, että Euroopan teillä ihmisiä kuljettaa tavaroita 50 euron kuukausipalkalla. Tiedämme myös, minkälaisia vaikeuksia saattaa syntyä onnettomuuksien takia. Toisin sanoen meidän täytyy omaksua strateginen lähestymistapa, joka integroi koko alan. Lopuksi vielä muutama yksityiskohta. Jos tavoitteena todellakin on siirtää tavarat teiltä raiteille – se edellyttää investointia, tutkimusta, innovaatiota, varsinkin teknologiassa. Me tarvitsemme pidempiä junia, nopeampia junia, joilla on enemmän mahdollisuuksia kuljettaa rahtia. Totta kai raiteilla täytyy miettiä myös huollosta. Kun ajatellaan nykyisiä järjestelmiä, me tarvitsemme myös käytäviä, Toistan vielä, että me olemme tästä puhuneet aiemminkin näistä strategisista käytävistä, TEN, T-käytävistä, totta kai näiden painopisteiden ympärillä voitaisiin luoda strateginen verkosto, joka olisi vihreä, integroitu ja tässä mietin myös toissijaisia yhteyksiä. Toistan vielä, että tämä onnistuu politiikan myötä huomioida varsinkin kustannukset. Me olemme nähneet, miten hinta on erittäin ratkaiseva tavaraliikenteessä. Eli maksut ovat yksi ongelma, erilaiset kannustimet ja, tai muut tekijät, jotka ehkä lannistavat. Ajatellaan periaatetta saastuttaja maksaa tai käyttäjä maksaa. Se ei saa olla pelkästään iskulause, vaan kaupunkialueillakin pitäisi ehkä olla enemmän sähkö, ajoneuvoja pitäisi vähentää, raskasta liikennettä kaupunkialueilla. Pitää paikkansa, että tällä alalla politiikka on paljon paikallisten yhteisöjen käsissä, mutta Euroopan unioni voisi suosia hyviä käytänteitä ja muutoksia. Esimerkiksi kaupunkinjohtajien sopimuksen myötä voitaisiin tehdä läheistä yhteistyötä myös muiden liittolaistamme kanssa, eli lähinnä kansalaisten ja kaupunginjohtajien kanssa, jotka arjessaan kokevat tämän omissa yhteisöissään. Myös nämä konkreettiset vaikeudet, kun ajatellaan saasteita, niin se on arkea ihmisten parissa. Eli jos me haluamme jotenkin yhdistää jälleen ja luoda yhteyksiä kansalaisten ja Euroopan unionin välille, meidän täytyy tarttua teemoihin, jotka osuvat ihmisten arkeen, jokapäiväiseen elämään. Tässä nyt vain ihan muutama seikka, joita valiokunta mietinnössä käsitellään. Minä olen korostanut näkökohtia, jotka liittyvät enemmänkin kestävyyteen, ympäristöön. Totta kai ei tämä vielä ole ihan täydellinen lausunto. Tässä on vielä aikaa tarkistuksillekin 11. päivään asti ja toivottavasti kaikki osallistuvat tähän. Kiitos. Grazie. Kiitoksia esittelijälle ja nyt voimme järjestää tämän tavanomaisen varjoesittelyn kierroksen. Edustaja Dantin ja Laaje. Michel Dantin, rapporteur pour... Kiitos. Dantin on EPn varjoesittelijä. Hän ei pääse valiokuntaan, hän pyytää anteeksi ja hän on antanut minulle tehtäväksi puhua. Puheenjohtaja haluan kiittää esittelijä. Tämä on hyvä työ, pohja työlle. Jaan esittelen näkökohdat erityisesti, mitä tulee vähähiilisyysstrategiaan liikenteessä, jonka pitäisi auttaa meitä saavuttamaan ilmastotavoitteet Pariisin sopimuksen puitteissa. Mm, Multimodaalikulutus auttaa merkittävästi vähentämään ilmastopäästöjä. Esimerkiksi maanliikenteen siirtäminen rautatierahtiin on tärkeää. Jotkut pitkä, isot rekat voivat päästä tulla paljon päästöjä. Liikenteen sähköistäminen on haaste strategialle. Euroopan liikenne on 98 prosenttisesti riippuvainen öljystä, jolla on kielteisiä vaikutuksia hiilidioksidipäästöjen muodossa ja myöskin ulkoisen energiariippuvuuden vuoksi. Toisaalta Äh, sähköllä on paljon neutraalimpi hiili, ja se sopii paremmin kaupunkialueella ja viimeisen kilometrin logistiikkaan. Toisekseen painottaisin, että, että tietoja täytyy kerätä ja käyttää, jolla lisättäisiin logistiikkapalveluiden digitalisointia ja tuen ää, äh, myöskin ainutlaatuista yhteistä Kasvihuonekaasupääsyjen datan keräämistä, että saisimme dataa koko toimitusketjusta. Olen halukas olemaan yhteistyössä esittelijän kanssa, enkä yhtään epäile, ettemmekö saavuttaisi kompromissia tekstistä. Kiitos. And now Mr. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi edustaja Dorfman. Tack Kiitos. Ja kiitos puheenjohtajalle Tämä on tärkeä alue, jota me käsittelemme. Autot ja tällaiset asunnot ja muuttavat melkoisia hiilidioksidipäästöjä ja sitä täytyy rajoittaa Pariisin sopimuksen pohjalta, että minä olen myös sitä mieltä, että tässä pitää pitää huolella, kuten mainittiin, että päivärekat ovat tavallaan tärkeitä yritysten toiminnalle. Ja meidän täytyy päästä vanhoista ajoneuvosta. Jos ajatellaan, jos on rahtia Italiasta Tanskaan ja on haaste, ja saa tavarat ajossa perille ja silloin rekka on ratkaisu. Ja tämä on yksi iso haaste. Täytyy panostaa sen ratkaisuun. Toiseksi sitten tie, liikenneturvallisuus näitä isän rekkojen kanssa minusta se on lisäsyy sille, että täytyy ajatella, että miten voidaan tehdä liikenteen turvalliseksi, turvallisemmaksi. Olen voinut valitettavasti todeta, että äh, rattioppaus kuljettajan alkoholin käyttö on ollut lisääntyvää. Ja täytyy tarkastella uutta teknologiaa, esimerkiksi alkoholilukkoja, jotka estäisivät rekan käynnistämisen, jos on päissä, tai kai, jos on päissään. ja ihmisten elämä voi, voivat, monet voivat kuolla, jos rekkaa ei kykene kuljettamaan ja teknologia voi olla ratkaisu. Ja me olemme, kaikki olemme samaa mieltä, että meidän täytyy miettiä, että miten voimme kehittää tätä asiaa niin aloittaa niin, että voimme saada logistiikan toimimaan paremmin ja meidän voimme saada yhteiskäytettävyyttä ja, ja asiat natsamaan keskenään. Tässä on lisätyötä, mutta me olemme oikein hyvin jo tien päällä. Thank you very much. And now Kiitoksia oikein paljon edustaja Kiitoksia. Kuten alussa esittelijä tuossa totesikin, niin liikenteen osuus on noin neljännes Euroopan kasvihuonepäästöistä, joten tämä on tärkeä asia monessakin mielessä. Ja jos aiomme Pariisin sopimuksen jälkeisessä maailmassa saada jotakin aikaan, niin liikenteen päästöjä on saatava merkittävästi alemmaksi. Ja tähän ei riitä pelkkä tekninen kehitys, vaan siihen tarvitaan käytännön tekoja ja asennemuutosta. Luulen, että se kolmas asia, asennemuutos, on kaikista vaikein asia. Olemme vasta nyt tässä matkan alussa. Toivon, että eurooppalainen lainsäädäntö ei ainakaan tätä kehitystä hidasta ja eri jäsenmaissa on ollut ja tulee olemaan eroja ja niille olisi annettava, siis jäsenmaille olisi annettava kokeilun vapaus erilaisiin päästövähennyksiin. Ja tämä onnistuminen vaatii yrittämistä ja joskus siinä varmaan erehdytäänkin. Liikenteen murroksessa ei ole kyse pelkästään jostain älypuhelin sovellutuksesta tai entistä puhtaammasta teknologiasta. Kyse on syvästä kulttuurillisesta ja ajatuksellisesta muutoksesta. Meillä pitäisi olla mahdollisuus liikkua, liikkua vähemmän ja tehdä asioita järkevämmin. Ja tämä koskee parlamenttia siinä kuin muutakin yhteiskuntaa. Parlamentti olisi, voisi olla tässä tien näyttäjä ja viittaan tässä vain yhteen istuntopaikkaan. Kuinka paljon se tuo liikennepäästöjä ja turhaa liikkumista. Tässä voidaan mitata, onko EUlla kykyä asennemuutokseen jäsenmaihin tässä viittaan, että ottavat tämän asian esille. Uskon, että meillä on paljon tehostamista liikennesektorilla sekä ihmisten että tavaroiden kuljetuksen osalta, siis muutenkin tietysti kuin parlamentin ja EUn osalta. Tämän hän näkee, kun katsoo Rybeljadilla autojen liikkumista. Siellä on yleensä yksi ihminen. Sitten julkisesta liikenteestä. Ihmiset käyttävät julkista liikennettä, jos sitä on tarjolla, ja se on useimmiten halvempaa, nopeampaa ja vähäpäästöisempää kuin yksityisautoilu. Ja julkista liikennettä edistämällä me myös sitten vähennämme päästöjä. Arvoisa puheenjohtaja, minä kiitän raportööriä tästä tiiviistä ja hyvästä lausunnosta ja odotan mielenkiinnolla mihinkä me tässä päädymme ja saammeko tuloksia aikaan. Kiitoksia. Thank you very much. And now... Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt edustaja Konechnan nimissä edustaja Boda. Kiitoksia puheenjohtaja, edustaja Konechna, halusi vain, että esitän muutaman ajatuksen Äh, hän äh, toivottaa tervetulleeksi, että komissio äh, on ottanut raskaiden ajoneuvojen standardit ja hiilidioksidipäästöt käsiteltäväksi. Monet pitävät tätä suurena ongelmana ja siinä on hyvät argumentit taustalla. Hiilidioksidirajat liikenteessä ovat perusteltuja, muuten meidän pitäisi tutkia dieselgateä, mutta kun on kyse raskaista ajoneuvoista, niin me olemme vähemmän, olemme vähemmän huonestuneita. Rekat ovat vain 5 prosenttia ajoneuvoista tiellä, mutta ne tuottavat 25 prosenttia päästöistä. Nyt on päätettävä tämä, että 20 20 vuotta ei ole yritetty parantaa rekkojen polttoainetta. Sitten tarvittaisiin enemmän julkisia ja sähköautojen latauspisteitä ja TNT-verkkojen alueella myös enemmän näitä latauspisteitä, että voidaan huomioida sähköautojen omistajien tarpeet. Jäsen valtiot eivät myöskään pysty yhteisrahastamaan eh, tiettyjä hankkeita johtuen kasvu- ja vakaussopimuksen tiukasta eh, tulkinnasta, mutta lisääntyvä yhteentoimivuus mahdollistaa sen, että yritykset voivat kasvaa. ja Jos jotkut jäsenvaltiot jäävät jälkeen, niin se vaikuttaa niiden sosiotaloudelliseen tulevaisuuteen. Minä tulen maasta, joka viime eh, vuosina on kärsinyt budjetti- ja talousongelmista ja Irlannissa oma puolueeni on usean otteeseen vaatinut, että rautatieverkkoa kehitettäisiin käyttäen TNT-määrärahoja, joten minä aion tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten EFDD, tämä edustaja Evi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin kollegaa lausuntoluonnoksesta, jonka hän esitteli. Tunnustan, että siinä on paljon myönteistä liittyen esimerkiksi siihen, että meidän täytyy tunnustaa eri haasteet, joita on multimodaali liikenteessä ja logistiikassa. Niihin pitää tarttua, jotta saadaan kestävyyttä yhä enemmän. Viittaan totta kai tässä niihin ponnisteluihin, joilla pyritään kasvuhuonekaasupäästöjä leikkaamaan COP21 pohjalta. Mutta minä haluaisin tähdentää joitakin tekijöitä, jotka ehkä vielä edellyttävät enemmän huomiota. Esimerkiksi niin, että energiatehokkuutta logistiikassa kohennettaisiin tai multimodaaliliikenteessä ylipäätään ja niin, että suuri osa tavaraliikenteessä saataisiin raiteille tieltä. Meillä on valkoinen kirja vuodelta 2011 ja siellä on täsmälliset tavoitteet asetettu. Esimerkiksi jos ajatellaan kilometrimääriä, 30 prosenttia liikenteestä tavaraliikkeestä pitäisi siirtää valkoisen kirjan mukaan muun muassa raideliikenteeseen tai 2030 mennessä ehkä myös sisävesiliikenteeseen ja sitten 50 prosenttia puolestaan 2050 mennessä. Mutta minä ottaisin pari muutakin näkökohtaa esille, jotka ovat minulle tärkeitä. Mielestäni on syytä niitäkin tähdentää tässä asiakirjassa. Nimittäin, että ehdottomasti on tarvetta saada ympäristö ehdot sitoviksi silloin, kun logistiikkahankkeita laaditaan ja mitä mahdollisimman paljon saadaan yleinen, yleisö mukaan tähän, niin varsinkin jos täällä on kielteisiä vaikutuksia eri alueisiin ja ihmisiin. Tästä on useita esimerkkejä olemassa. Lopuksi olen myös sitä mieltä, että meidän täytyy huomioida myös avoimuuden vaatimus päätöksentekoprosesseissa niin, että rahoitusvaroja unionista ja jäsenvaltiosta käytettäisiin järkevästi niin, että pääs, uudistetaan nykyisiä järjestelmiä, ettei lyhdytä ylimitotettuihin hankkeisiin. Tätä haluaisin erityisesti tähdentää, koska usein tässä on kovin optimisia ennusteita, kun suorastaan epäristä realistisia käsityksiä liikennevirroista tavaraliikenteessä ja se ei vasta ollenkaan todellisuutta ja taloudellisesti se ei ole ollenkaan kestävä ympäristön ja terveyden kannalta jopa vaarallista. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt haluamme kuulla komissiota. Olkaa hyvä. Good morning. Good... Huomenta. Kunnianarvoiset jäsenet. Olen Peter de Meijer, olen DG liikenteestä Dagi Move. Kuuntelin esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja jäseniä kiinnostuksella. Kuuntelin ehdotuksia ja enkä usko, että minun men- täytyy mennä ehdotusten yksityiskohtiin liikaa. Mä vahvistaa, että useimmat ehdotukset ja toimet ovat sellaisia, joihin komissio on valmis. Olemme äskettäin hyväksyneet tiedonannon paikallisesta liikkuvuudesta me odotamme teidän lausuntoanne. Se lähtee TRAN-valiokuntaan ja mielellämme sitten tarkastelemme Rova Senderin loppumietintöä. Siinä valiokunnassa jatkamme keskustelua teidän kanssanne tämän tärkeän haasteen puitteissa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon ja nyt keskustelun päätteeksi annan vielä kerran puheenvuoron esittelijälle herra Toffoli. Niin, haluaisin vain muistuttaa tarkistusten jätön määräaika 11. lokakuuta. Se on aika pian. Äh, Olen kuullut yhteisiä näkemyksiä. Meillä on yhteiset tavoitteet, joten äh, työllämme varmasti onnistumme saamaan aikaan järkeviä yhteisiä ratkaisuja. Kiitoksia. Only to remember Minun tehtäväni on ainoastaan muistuttaa, kuten esittelijäkin muistutti, tarkistusten jätön määräajasta 11. lokakuuta kello 12. Äänestys Envistä järjestetään 8. lokakuuta ja Tran valiokunnassa äänestetään 5. joulukuuta. Ja nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Meillä on esittelijänä herra Duncan ja voimme aloittaa keskustelumme. tarkistuksista, joita kollegat ovat jättäneet liittyen päästökauppaan ja annan heti puheenvuoron esittelijälle. Ja voimme kuulla nyt hänen näkemyksensä. Herra Duncan. kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelen kommentteja mielelläni. Valitettavasti joudun lähtemään aikaisemmin mielenosoitusten vuoksi. Sen sijaan, että puhuisin pitkään, lopetanpa täsmälleen tähän. Okei. Okay. Hyvä on. Ja sitten voimme aloittaa heti varjoesittelijöillä, jotka ovat täällä paikalla. Olen nähnyt herra Beletin täällä vielä vähän aikaa sitten mutta en nyt näe häntä. Voin antaa puheenvuoron edustaja Dallille, joka korvaa edustaja Guutelandin. Ole hyvä Mirjam. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä Era Duncanille. Hän varmaan käytän sen ajan, jonka hän säästyi. Minä korvaan täällä Jytte Guutelandin, joka ei voinut tänään olla täällä. Minä keskustelin Jytten kanssa tästä asiakkaasta Kirjasta ja ymmärsin, että neuvottelut äh, esittelijä ja varjoesittelijöiden kesken monista näistä tarkistuksista ovat äh, käynnistyneet hyvin ja etenevät rakentavalla tavalla. Haluan kiittää esittelijää tästä. Äh, kerron lyhyesti meidän näkemyksestämme ryhmänä, koska sosiaalisille ja demokraateille ähm, päästökauppajärjestelmän uudistaminen on erittäin tärkeää. Pariisin sopimuksen jälkeen on aivan selvää, että Euroopan on oltava johtoasemassa, kun mennään kohti alhaisen hiilen mm, tuottavaa taloutta. Ja Euroopan pitää päästökauppajärjestelmässä saada asiat oikein. Me haluamme, että siitä tulee sellainen kuin sen on aina pitänyt olla, vahva edistyksellinen järjestelmä, joka yhdistää päästövähennyksen kestävään kasvuun niin, että voidaan, yritykset voivat investoida alhaisen teknologian, voivat investoida korkean teknologian hankkeisiin. Mutta ensin tarvitaan muutoksia. Meidän täytyy vähentää liiallisia päästöoikeuksia markkinoilta. Liian kauan tämä on vaikuttanut päästökauppajärjestelmään ja vähentänyt sen tehokkuutta. Tämä uudistus, josta nyt keskustelemme, on mahdollisuus, joka Euroopan on otettava haltuun, jotta voitaisiin tulevaisuudessa saavuttaa EUn keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteet. SND-ryhmä on tehnyt useita tarkistuksia, joiden avulla saadaan korkeampia päästöleikkauksia EUn 2050 tavoitteiden mukaisesti. Meille on selvää, että meidän täytyy lisätä tätä lineaarista vähennyskerrointa ja vähentää tällä tavoin näitä liiallisia oikeuksia markkinoilla. Me SNDM olemme myös iloisia siitä, että tässä järjestelmässä luodaan katto vapaalle oikeuksien antamiselle. Tämä pitäisi olla tällainen markkinajärjestelmä, jossa ostetaan ja myydään oikeuksia. Tämän täytyisi olla saastaja maksaa järjestelmä ja vapaiden oikeuksien antaminen pitäisi olla vain väliaikainen toimi. Me toivomme siis, että huutokauppa kauppaamisen osuus kasvaa tulevaisuudessa ja nämä pitäisi myös korvamerkitä nämä tulot niin, että niitä käytetään ainoastaan ympäristön hyödyksi. Tämä järjestelmä on oikeudenmukainen, tarvitsemme selkeämmän jakojärjestelmän, jossa huomioidaan hiilivuoden riski. Tämä on tärkeää, jotta me voisimme tukea niitä toimijoita, jotka tarvitsevat sitä eniten. Mm, vert vertailu, arvojen jatkuva uudistaminen on tarpeen, jotta voidaan kannustaa parhaisiin toimiin. Me haluamme tehdä myös päästöoikeuksien jakamisesta dynaamisempaa ja tehokkaampaa, jotta järjestelmästä voisi tulla tehokkaampi. Haluamme myös keskitetyn järjestelmän eu tasolla epäsuorien kustannusten äh, korvaamiseksi, jotka siirtyvät sähköön hintaan. Järjestelmä, jossa jotkut äh, valtiot antavat tukea ja toiset eivät, äh, ei luo tasa-arvoista pelikenttää. Eräs toinen argumentti ryhmällemme on solidaarisuus ja se, että kukaan ei jää jälkeen, kun siirrytään kohti vähähiilistä taloutta. On erittäin tärkeää välttää se, että meidän yrityksemme ilmastonmuutosta vastaan aiheuttavat yhteiskunnallista haittaa ja siksi me ehdotamme tällaista uutta siirtymäaiheen ajan rahastoa, jolla tuetaan yhteiskunnallisia toimia. puhunko nopeasti, hyvä on. Äm, niin, innovaatio on myös erittäin tärkeä aspekti, jotta päästökauppajärjestelmästä tulee äh, paremmin toimiva järjestelmä tulevaisuudessa ja siksi haluamme vahvistaa innovaatiorahastoa entisestään. On erittäin tärkeää, että tämä rahasto tukee tutkimusta ja investointeja, jotka voivat tukea EUn yrityksiä myöskin kestävää kasvua. Näillä toimenpiteillä toimenpiteillä ESND-ryhmä on vakuuttunut, että päästökauppajärjestelmästä voi tulla hyvä toimiva järjestelmä, jotta EU voi päästövähennykset irrottaa taloudellisesta kasvusta ja luoda oikeat kannustivet innovaatioille tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Ja nyt edustaja Bellet. Thanks very much. kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta. Pari kommenttia pääkysymyksistä tässä tärkeässä asiakokonaisuudessa. Tämä lineaarinen vähennystekijä. EPPn kanta on selvä. Me haluamme pitäytyä Euroopan komission ehdotuksessa, kahden prosentin ehdotuksessa. se on kunnianhimoinen tarjous komissiolta ja saa meidän velvoitteita Pariisin sopimuksen pohjalta. Me olemme samaa mieltä, että kansainvälisiä sitoumuksia pitää noudattaa ja täytyy myöskin seurata sitten, mitä kansainväliset kumppanit tekevät. Eli tuemme komission ehdotusta tässä. Ja sitten tämä huutokauppattava osuus, joka on toinen tärkeä osa tätä uudelleenarviointia. EPP kannattaa osoittaakaan 52 prosenttia, ei 57, vaan 52. Tiedämme, että monet sidosryhmät, että monet täällä pitävät, pitävät tässä neuvoston päätöksen 2014. Me kunnioitamme sitä ja neuvoston muistutan teitä, että neuvoston päätelmissä todetaan, ja nyt siteeraan, että huutokauppaosuutta ei pidä pienentää, mutta ei sanota mistä joten emme kiistä neuvoston päätöstä päinvastoin, mutta meidän laskelmamme lähtevät niistä äh, vapaatte, va, sitä vapaasta osuudesta, joka oli kauden alussa, ja tästä päädymme tähän 52 prosenttiin huutokaupattavaa, joka johtaisi sitten toisenlaiseen vapaisen kiintiön ja selväksi, että niitä ei anneta ilmaiseksi kaikille, vaan kymmenelle prosentille parhaiten toimivista laitoksista, eli sektorin suorittajille. Että, joten olemme samaa mieltä, että hiilidioksidipäästöjä pitää vähentää sitten ETSstä ja sitten pätkäjärjestelmän ulkopuolella olemat, kuten meriliikenne ja ilmaliikenne – ja uskon, että täällä on konsensus, että niiden täytyy ponnistella, että ne ovat enemmän samansuuntaisia kuin niiden, jotka ovat etässä. Ja sitten tämä vapakiintiö ja viittaisin siihen, mitä markkinoilla, jotka Thomson Reuters, jota kaikki täällä kunnettavat. Oletan. sanovat näköistä äh, kerroksistaisuudesta. Tämä ää, äh, neljäs vaihe johtaa, johtaa isojen sektoreiden ansaitsemattomiin voittoihin windfall profits, esimerkiksi sementtisektorilla. Herra Eckert varmaan tulee myöhemmin Vaas varmasti kommenttisi myöhemmin. No, toistan, puheenjohtaja. Samson Reuters, että vihreät ystävämme kunnioittavat, he sanovat, että, että neljännessä vaiheessa tämä johtaisi merkittäviin ansaitsemattoman arvonnousuun, win for profits ja muut sektorit tai saattavat kärsiä kustannuksista noususta, jotka vaikuttavat niiden kilpailukykyyn. Outoa, että nämä tutkimukset osoittavat, että tämä äh, kerroksittaisuus no, haittaa joitakin. Ja tässä me palaisimme tähän komission binäärin kaksi järjestelmään. Toivon, että tässä on kompromissille tilaa. Ja sitten vertailuarvot, kollegat. Me ehdotamme, että vertailuarvot ovat kunnianhimoisia. Mutta ehdotamme, että, että niiden nousu, ura on kohtuullinen tässä toisella vaiheella, niin, että sidosryhmät tietävät, että on ennustettavuutta ja vakautta ja että vertailuarvojen ura on kohtuullinen ja todellisten tulosten pohjalta, eikä 2030 niitä määritellä vuoden 2008 tuotantolukujen mukaan, joka meistä on lähes absurdia. Mitä laillisen arvioon tulee, uskon, että täällä on laaja konsensus, että pitäydytään laadullisessa arvioinnissa. Toivottavasti täällä on konsensusta ja että ryhmät hyväksyisivät sen, että laillisia arviointeja ei lopetettaisi. CSFF ja sitten tämä korjaustekijä. Meistä on tervetullutta, että päätös, että CSFF ei sovelleta kymmeneen parhaaseen prosenttiin huippukymmenikköä desiliin. On hyvä, että se on mukana ja että, että SD on mukana tässä. Me kannatamme sitä, viittasitte myös dynaamisen allokointiperiaatteeseen. Me tuomme sitäkin. Ja tärkeä tekijä on epäsuorat kustannukset, kiistanalainen kysymys, vaikea ratkaista – Voidaan sanoa, että harmonisoidulla lähestymistavalla tukea tiettyyn tasoon asti, ei ainoastaan meidän ryhmässä, vaan useassa muussakin, mikä on oikein hyvä. Mutta täysin kompensaatio EU-tasolla on se erittäin kunnianhimoista, vaikea toteuttaa. Täytyy ennakoida sitä, että jäsenmaat voisivat antaa täydentävää tukea kansallisesta näkökulmasta. Eli harmonisoitu lähestymistapa yhdessä jonkunlaisen kansallisen joustavuuden kanssa kompromissin saavuttamiseksi. Sitten pienet päästölähteet. Hyvä, että ryhmät jakavat heidän huolenaiheensa. Ja vuorovaikutus muiden politiikkojen kanssa, politiikka-alueiden kanssa. Viimeinen näkökohta. Täällä näyttää olevan ymmärrystä sille, että täytyy päästökapajärjestelmän vaikutukset täytyy arvioida muiden kansallisten politiikan kanssa uudistuvat energialähteet ja niin poispäin. Niillähän on samat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. Eli kaikkia toimia pitää tarkastella yhdessä ja täytyy ymmärtää jo kauden alussa – miten näiden eri politiikkalohkojen vuorovaikutusta käsitellään. Me kannatamme sitä, että päällekkäisten toimien vaikutukset ottaa huomioon. sinä päähuomiot. Eteenselityksen peruskysymyksistä. Thank you very much. And now we... Kiitoksia kovasti sitten Herra Eichhut saa nyt tilaisuuden selittää omaa kantaansa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Katsotaanpas vähän taaksepäin, ehkä viime vuoteen Pariisissa, jos sopii, kun kaikki poliittiset ryhmät olivat iloisia tukien ja riemusta kiljuivat menestyksestä kun nyt kaikki poliittiset ryhmät haluavat painostaa sitä, että tätä korjattaisiin vielä, koska ilmeisesti tämä on nyt niin kauhean olennaista meille. Muistavatko ihmiset ollenkaan, mistä sovittiin Pariisissa? Oliko siellä vain kiva olla näyttämällä, kiittäen ja sitten siitä eteenpäin? Tämä Tyhjä sali on aika paljon puhuvaa. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä välineitä, mitä meillä on ilmastonmuutospolitiikassamme EU-ssa. Envi-valiokunta on vastuvaliokunta. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä aiheita, mitä meillä ylipäätään on tällä haavaa. Ja katsokaapa nyt salia. Tuskin yhtäkään edustajaa. Ja tiedättekö miksi? Koska ihmiset ovat jo luopuneet ovat luopuneet koko välineestä. Tämä se tilanne nyt on. Ja tämä kaikki yksi tärkeimpiä välineitä, jotka meillä täytyy olla, jotta jotain Pariisin hyväksi voidaan tehdä, niin tällaista poliittista tukea se sitten saa. Minusta tämä on suurin huoleni. Ja ennen kuin tartutaan kaikkiin pikkuyksityiskohtiin, yksityiskohtiin, ja mietitään tätä nyt huonosti toimivaa järjestelmää ja sitä ruvetaan sormelemaan, niin ehkä voisi miettiä, miksi kukaan enää osallistuu. Miksi tällainen ongelma on nyt olemassa. Siksi en voinut olla sanomatta kyynisiä kommentteja herra Beletille, kun hän yhtäkkiä keskittyy niin valtavasti Thomson Reutersiin. Ehkä voisit tutkia heidän kaikki selvityksensä, että kun nykyinen järjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi ja tarvitaan täydellinen myllerrys. Mutta sellaista esitystä ei ole olemassa nyt. Nyt puhutaan, että no, täällä on pikkusen vuotoa ja tässä pieniä päästölähteitä ja siellä tätä. Thomson Reuters ei siitä puhu. He puhuvat ylitarjonnasta järjestelmässä 2020 mennessä 250 miljoonaa päästöoikeutta. Siitä nyt on kyse. Ja nyt puhutaan lillukavarsista totta puhuen. Ja selitänpä vielä miksi, koska minulla on yhä enemmän sellainen tuntupa, että miksi minun pitäisi järjestelmä ruveta edes kohentamaan, kun ajatellaan nykyistä ehdotusta, joka nyt on esillä. Jos emme mitään tee ETSS, jos se jätetään sellaisekseen, niin kaikki hiilivuotosäännöt loppuisivat 2020 kaikki kymmenen C-artiklat ja poikkeukset loppuisivat 2020. Minulle se sopii. Moni hermostuu kyllä, jos hiilivuotosäännökset loppuvat. Minä en. Eli ainoa kohennus tähän, mitä komissio esittää ja muut, on se, että lineaarista korjauskerrointa muutetaan 2,2. Jos mietitään, mitä se tarkoittaa oikeuksien saannissa noin 400 miljoonaa 2030 mennessä. Eli komissioehdotuksessaan voittaa ehkä 400 miljoonaa päästöoikeutta. Ajatellaanpa nyt ylitarjontaa 200-500 miljoonaa. Ja sitten tämä lineaarinen kerran olisi vain 400 miljoonaa. Mutta kuitenkin esitetään, että 250 miljoonaa otettu pois MSRstä ja jakamattomista oikeuksistakin uuteen varantoon 400 miljoonaa. Eli se, mitä voitetaan 400 miljoonaa, niin se otetaan kolmannesta vaiheesta ja viedään neljänteen vaiheeseen. Mitä hyötyä ympäristölle tästä välineestä enää on? Nolla. Eli minusta voidaan äänestää oikeastaan mitä tahansa vastaan niin sitten ei ehkä edes saada minkäänlaista sopimusta, mikä ettei, kun ympäristöhyötykään ei ole saatavissa. Ja sitten entäpä Pariisin jatkotoimet. Kaikki ovat pitäneet sitä niin tärkeänä välineenä. Viiden euron hintaan per tonni. Ja se menee ehkä 2,4 ja sitten sanotaan, että ehkä se menee liian nopeasti, väitetään. Tämä on vain spekulaatio, että hinta pysyy sellaisenaan. Se nyt ainoastaan on toimivaa tässä, pelkkää spekulaatioita. Meidän väline ei toimi, ympäristön hyötyä ei saada. Siitäkö pitäisi nyt keskustella Pariisin main, jälkimainingeissa? Jos näin on, niin ehkä sitten ensin kerralla, ehkä Guekin voisi olla paikalla, Alden varjoesittelijä. Miksi, mik, onko vaivan väärti? Eli tässä nyt on kyse tällä hetkellä. Eli siitä pitäisi keskustella paljon tiukemmin. Eli mitä tehdään, että voitaisiin puuttua siihen, mitä pitäisi tehdä. Esimerkiksi meidän pitäisi tarkkaan miettiä, miten me puutumme järjestelmään ja luoda niukkuutta ja tehdä jotain ylitarjonnalle. Ja sitten voidaan puhua hiilivuodostakin, mikä ettei. Mutta ennen sitä tarvitaan toimiva järjestelmä. Ensi vuonna, kuulkaa, Kiina aloittaa omat ETS-kokeiluhankkeensa 2020 alkaen ruvetaan käymään kauppaa siellä. Eli jos me vain keskitymme hiilivuotosääntöihin, niin ehkä voisi miettiä, mitä muu maailma tekee. Tietääkseni hiilivuodosta ruvettiin puhumaan, koska nimittäin jos kansainvälisesti ei mitään saada aikaan, mutta maailma menee meidän ohimme ja me puhumme eilisen aiheista ja se on surullista se. Thank you very much. And Kiitoksia. Ja nyt edustaja Evi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kannatan hyvin paljon samoja asioita kuin mitä kollega Eckhout sanoi. Tämä ainoa puheenvuoro tähän mennessä tästä asiasta. jossa yritettiin kuvailla eri, näitä eri puutteita. Me kaikki olimme tietoisia siitä. Tämä politiikka on Euroopan unionin ilmastopolitiikan pilari, mutta se on pilari, joka ei pidä pystyssä mitään, koska mitään konkreettista tulosta ei saada aikaan, koska me tiedämme, että ne päästövähennykset, joita olemme nähneet, johtuvat niistä pienestä energiatehokkuuden parannustoimista tuotannossa, eivätkä niinkään oikeista investoinneista, joilla yrityksistämme tulisi puhtaampia. Mahdollisuudet ja ehkä tahto katsoa toiseen suuntaan. Sen pitäisi lähteä myös tästä parlamentista. Meidän pitäisi ehkä olla rohkeutta katsoa muualle. Emme voi tietenkään luopua tästä politiikasta tänä päivänä, emmekä huomennakaan, mutta voisimme ehkä ryhtyä pohtimaan pitkällä aikavälillä mahdollisia ratkaisuja. Esimerkiksi Mm, tutkimus siitä, miten voitaisiin määrällistää mm, hiilidioksidin määrä tuotteissa, hiilen määrä tuotteissa ja tällä tavoin yrittää löytää ratkaisu ilmasto-ongelmiin. Palatakseni tähän asiakirjaan, niin halusin kertoa näkemyksemme näistä keskustelun kohteena olevista kompromisseista – meille hiilidioksidin korkea hinta on ainoa järkevä tapa yrittää jollain tavalla saada määrärahoja jäsenvaltioiden kassoihin, joiden täytyy yrittää tukea näitä toimenpiteitä aloilla, jotka tähän järjestelmään kuulevat. Sitten mitä tulee tähän lineaariseen vähennyskertoimeen, 2,2 on eh, aivan liian alhainen, mutta myös 2,4 on meille hyvin pieni askel. Ja se on neuvostelupohja eh, neuvoston kanssa, joka asettaa meidät jo suuriin vaikeuksiin. Erittäin heikko lähtökulta kohta. Sitä pitäisi korottaa ehdotus nostaa tätä kattoa 50 000 äh, tonnia pienille äh, saastuttajille, niin olemme vastustamme sitä, koska se tarkoittaisi sitä, että ähm, tällaiset pienet toimijat eivät joudu äh, mitään kompensa- mihinkään kompensaatitoimiin ryhtymään. Vastustamme siis tätä. Vaarana on, että tämä hyödyttää ainoastaan ähm, äh, että tämä hyödyttää ainoastaan öljynjalostusyhtiöitä, jotka äh, hyödyn, äh, hankivat raakaöljyä, siis tämä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Lisäksi onnettomuuksien vaara kasvaa ja tämä on sitten niiden jäsenvaltioiden vastuulla, joissa nämä varastointitilat sijaitsevat. Olemme hyvin kriittisiä näistä kompromisseista, joista nyt keskustellaan. Ja meidän pitäisi yrittää tehdä kaikkemme, jotta tämä ilmastonmuutoksen vastaisen politiikan pilari muuttaisi suuntaa. Kiitoksia sitten edustaja Liise. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille niille, jotka ovat tässä työssä olleet mukana. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämä ehdotus sisältää erilaisia aspekteja. Ja minun täyt- haluaisin nostaa esiin erään EPPlle tärkeän näkökohdan, joka kyllä huolettaa meitä. On teollisuuden aloja, jotka teknisistä että mahdollisuuksista johtuen eivät noin vain voi vähentää hiilidioksidipäästöjään ja vaarana on, että tämä teollisuus lähtee Euroopasta. Vaikka Kiinassa kehitys on myönteistä, vaikka Pariisin sopimus on erittäin tärkeä, niin suurkilpailijat eivät ole niin kunnianhimoisia äh, energiaintensiivisten teollisuuden alojen suhteen kuin me. Ja siksi me tarvitsisimme enemmän ilmaisjakoa energiaintensiivisille teollisuudelle, terästeollisuus, kemian teollisuus, lannoiteteollisuus, betoniala, Niille tämä ehdotus on todella ongelma ja heillä on hyvät argumentit. Jos heille anneta vähän ilmaa, niin silloin eivät nämä kymmenen parasta yritystä saa sadan prosentin ilmaisjakoa. Tätä me haluamme muuttaa. Tämä on EPPn tärkein eh, eh, tavoite. Siksi me haluamme vähentää huutokauppausta ja enemmän ilmais, jakoa. Ja olen nyt iloinen, kun jäsenvaltiot, mukaan lukien oma jäsenvaltioni, ovat ottan, keskustelevat tästä. Saksa ei vielä ole ottanut asian kantaan valitettavasti, mutta toivottavasti tulevaisuudessa lähipäivinä se ottaa kantaa. Ei ole kyse prosentin tai puolentoista prosentin parannusta tähän ilmaisjakoon. EPP pyytää 5 prosenttia. Olisi parempi, jos äh, päästäisiin tässä eteenpäin. Ja kokonaisuudessakin kuulin äh, Bas Aikautin puheen. Tietenkin joitakin asioita voidaan kritisoida, mutta emme saa unohtaa, että me poistamme nämä CDM-mekanismit. Se oli tähän mennessä äh, mahdollista oli mahdollista käyttää kolmansien maiden päästöoikeuksia, mutta tämä nyt poistetaan, se on tiukennus. Me tuemme tätä EPPnä, mutta sitä ei pitäisi unohtaa, koska Montreal ICAO neuvotteli siitä, että tämä on ainoa asia, jota ilmailuala voisi vielä tukea, nimittäin tämä puhtaan kehityksen mekanismi. Me poistamme tämän äh, 2020-2030 prosenttia. Ilman puhtaan kehityksen mekanismia ei tämä nyt ole mitenkään kunnianhimotonta. Ja eh, tie, olen kuullut, että monet, ei vain kansalaisjärjestöt, vaan myöskin sähkön tuottajat ja ne, jotka rakentavat voimaloita, jotka haluaisivat investoida eh, hiilidioksi vapaaseen tai eh, hiilidioksi köyhään teknologiaan, niin haluaisivat enemmän kunnianhimoa. Tässä voitaisiin löytää kompromissi, voidaan saada parempi kunnianhimon taso vain, jos energia intensiivisellä teollisuudella on suunnitteluvarmuutta, jos siellä jotain tehdään. Meillä on jakautuneet markkinat ja jakautuneet edut, ja se on ehkä otettava paremmin huomioon. Sitten tarkistukset 193 ja 94 ilmailusta, niihin haluaisin viitata. Se äh, lähestymistapa, jota me tuemme, olen iloinen, että Wim van den Kampkin tätä tukee, äh, on se, että ilmailu Euroopan sisällä, mitä Euroopan ulkopuolella tapahtuu, se on nähtävä sitten, kun IKA on tehnyt päätöksensä, niin Euroopan sisällä haluamme lähentää til- asioita vähän. En kannata sitä, jos terästeollisuuden täytyy vähentää päästöjään 43 prosentilla ja se aiheuttaa ongelmia ja ilmailussa sitten vähennys on vain 5 prosenttia, jos emme tee tarkistuksia. Eli ilmailun pitäisi olla kunnianhimoinen, ei tietenkään tar- tarvitse päästä samalle tasolle kuin muut päästökauppasektorit, mutta lähemmäksi pitäisi päästä. Tämä on siksikin tärkeää, koska toiset liikennemuodot, kuten rautatiet, jotka ovat ilmastoystävällisemmät, ovat mukana Mm, päästökauppajärjestelmässä rautatiellä käytetään sähköä ja äh, se on sataprosenttisesti mukana huutokaupassa ja sillä on 43 prosentin vähennystavoite. Eikö ehkä äh, pitäisi äh, ilmastoystävällistä liikennemuotoa rautateitä tässä vähän auttaa, koska ei voi olla, että jos ostaa lipun Brysselistä Frankfurtiin, niin voi lentää. Silloin ollaan 15 prosenttisesti mm, huutokauppajärjestelmässä mukana. Äh, kun taas noustaan junaan, niin täytyy ensinnäkin maksaa kaikki ne verot, joita lentoyhtiöiden ei äh, tarvitse maksaa. Ja sitten ollaan 100 prosenttisesti mukana päästökauppajärjestelmän huutokaupassa ja 43 prosentin vähennystavoite. Kyllä tässä nyt jotain on tehtävä, enemmän oikeudenmukaisuutta pitäisi saada. Ja viimeinen asia yhdessä puheenjohtajan, ja tiedän, että Matias Grotekin on tehnyt samantyyppisen tarkistuksen, on siis ehdottanut, että tämä modernisointirahasto, sitä vahvistettaisiin, tarvitsemme enemmän rahaa, jotta Keski- ja Itä-Euroopassa voitaisiin rakentaa uusia voimaloita. Ja mm, siihen tarvittaisiin tätä artiklaa 10c, Äh, Bas Aikhauthan sanoi, että sen olisi tarkoitus päättyä, mutta nyt komission ehdotuksessa olisi tätä ilmaisjakoa myös voimaloille. Tämän periaatteenhan me äh, lopetimme, mutta mm, Keski- ja Itä-Euroopassa parempi järjestelmä olisi, että tätä modernisointirahastoa, uudistamisrahastoa, äm, vahvistettaisiin. Tällä tavoin meillä olisi mahdollisuus saada aikaan modernisointia ja olisin iloinen, jos kollegat tukisivat tätä tarkistusta. Kiitoksia sitten edustaja Wisniewski. Niin, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ehkä aivan aluksi sitten muutaman yleisemmän kommentin. herra Duncanin mietintöön on tehty paljon tarkistuksia ETS-järjestelmään liittyen. Mehän olemme sitä mieltä, että se luo enemmän ongelmia kuin ratkaisee niitä. Tämä koskee varsinkin erilaisiin rajoituksiin, joista meillä on ollut epäilymme. Vaikuttaisi siltä, että samaan tavoitteeseen päästään muillakin keinoilla, jotka ovat verotuksen kannalta vähemmän raskastuutuisia myös hallinnollisesti kevyempiä, mutta jostain syystä halusimme tarttua tähän kovin mutkikkaaseen järjestelmään. Olemme sitä mieltä, että näillä aloilla, jotka ovat ETSS mukana, eivät ole riittävän, vielä tarjolla riittävästi varmuutta. Tämä koski muun muassa energiavaltaisia aloja ja yrityksiä. Ilmeisesti enemmistö meistä kyllä ovat huomanneet, mistä kenkä puristaa, miten raskas tämä on alalle, myös ajatellen mahdollisia taloudellisia ongelmia ETS-järjestelmässä, mutta kenelläkään ei ole oikeastaan selkeää ajatusta siitä, miten tarttua ongelmaan. Lisäksi me tiedämme, että joitakin ratkaisumalleja voitaisiin esittää, mutta nyt oikeastaan vain lisätään epävarmuutta ja kaaosta niiden yritysten parissa, jotka ovat mukana ETS-mekanismissa. Tässä on ollut siirtymää kohti huutokauppaamista ja tarjota maksuttomia päästöoikeuksia jollekin energiantuottajille. Totta kai ongelmaan voidaan puuttua eri tavoin. Me voisimme tietenkin miettiä päästöoikeuksien hinnoittelun rakenteen muuttamista niin, että se olisi jotenkin talouskasvuun kytköksissä, mutta sekin on kovin epävarma keino. Jotenkin mielestä pitäisi suosia aloja, joilla laitokset ovat tärkeitä meille, meillä omilla alueillamme, vaalipiireissämme, ja sekin ehkä on ymmärrettävä, mutta se saattaa myös johtaa ojasta allikkoon. Me haluamme tasapainoisemman ja ratkaisun. Meidän täytyy miettiä myös hiilivuotoa, on erilaisia versioita, radikaalimpiakin versioita tarkastella asiaa. SD-ryhmä ja vihreät ovat tehneet omat esityksensä. Ja jos heidän ehdotustaan odotettaisiin, se johtaisi suuren epävarmuuteen suojatuilla alueilla silloin, kun on kyse lämmitykseen liittyvästä tuotannosta. Ajatuksena olisi, että hiilidioksipäästöt tavallaan menisivät ets alojen ulkopuolella. Meidän pitäisi nyt välttää sitä, että ratkaisu etsittäessä lapsi menee pesuveden mukana. Jotkut haluaisivat tavallaan poistaa 10 prosenttia parhaita oppilaita järjestelmän piiristä. Sitten meillä on tämä monialainen korjauskerroinkin ollut esillä. Eli jos 10 prosenttia laitoksista otetaan pois, jos ne eivät saa riittävästi oikeuksia, niin se käy kovin vaikeaksi heille jatkaakaan, jos tämä menettävät. Ja he tavallaan kaksinkertaisesti kärsivät. Ensinnäkin eivät saa maksuttomia päästöoikeuksia liittyen päästötasoista, mutta sitten he jäisivät myös muutenkin soveltamisalan ulkopuolelle. Mielestäni tämä uhkaisi nyt kehityksen kärjessä olevia ja sillä olisi vaikutuksia myös innovaatioon. Senhän piti olla yksi tärkeimmistä tavoitteista ETS-lainsäädännössä. Me olemme nähneet hyvin innovatiivisia laitoksia, jotka eivät edes ole mukana viiden prosentin ryhmässä tehokkaimpia toimijoita. Totta kai tämä riippuu myös heidän rakenteestaan. Siksi näistä syistä minä omissa tarkistuksissani haluaisin pohjaa laajentaa, eli 20 prosenttia tehokkaammista laitoksista tulisivat mukaan ja kaikki arvioitaisiin viimeaikaisimpien tietojen pohjalta, niin näin se olisi reilumpaa. Ja oikeastaan se on nähtävissä myös tarkistuksissani olen puuttunut näihin eri kysymyksiin. Totta kai meidän täytyy myös miettiä, mitä 2014 neuvosto esitti, ja minusta olisi hyvä miettiä myös tuotantoteollisuuden päästöjä uudelleen. Niitä ei välttämättä aina voi leikata. Sitten metsät ja niiden osuus. Sekin oli aikanaan sopimuksessa mukana, Pariisin sopimuksessa, ja se on tärkeä elementti. Ja sitten tämä nykyaikaistamisrahasto, se liittyy siihen, miten kohdella köyhimpiä maita päästöoikeuksia jaettaessa. Eli nyt nykyaikaistamisrahasto haluttaisiin säilyttää ja laajentaa tuensaajien piiriä. Miten sitten voitaisiin yhdenmukaistaa periaatteita tai välillisten kustannusten korvaaminen. Täytyy nyt ymmärtää, että se ei saa tapahtua energia-alojen kustannuksella joissakin maissa. Jos se on joissakin maissa hankalampaa ja vaikeampaa päästä ympäristötavoitteisiin energialalla. Tähän liittyy tietenkin energiaköyhyyskin, niin eikä sitäkään pitäisi unohtaa. Ehkä pitäisi sitä miettiä vielä tarkemmin. Kiitos. Thank you very much. And now Ries. Kiitos oikein paljon sitten edustaja Riis. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Faria joutui lähtemään äänestyksen jälkeen. Hän on pahoillaan heijastanut tässä Baasin kommentteja. Hän joutui lähtemään Maderalle ja hän jätti kommenttinsa tarkistuksista. Ja käyn ne lyhyesti läpi. Fari toteaa, että lentoliikenteen lisäksi merikuljetukset ovat ainoa sektori, joka ei tavoitteeseen panostaan anna. Ja komission mukaan alusten hiilidioksidipäästöjen kasvua ennakoin, sen ennakoidaan olevan 56 vuoteen 30, prosenttia, prosenttia 2050 mennessä verrattuna 40 ne ovat 30 prosenttia Euroopan liikenteen päästöissä vuonna 2013 ja 2050 kansainvälinen meriliikenne saattaisi olla 70 prosenttista globaalista hiilidioksidipäästöistä, josta säädellä. Ja tämä ei ole yhteensopivaa EUn 2030 päästöjen vähennystavoitteen kanssa, eikä Pariisin tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Herra Faria ehdottaa sen vuoksi e, lippuvaltio neutraalin meriliikenteen rahasto, joka auttaisi tavoitteiden saavuttamiseksi ja puhuja täysin perustellusti pyydetään puhumaan hieman hitaammin. Tämä tarkistus perustuu olemassa olemaan EUn nykyiseen äh, meriliikenteen päästöseurantajärjestelmä, jossa pyritään moimaan alustajien, alusten omistajien, viranomaisten ja satamien se, vaatimukset ja kun alukset saapuvat EU-satamiin tai lähtevät sieltä, heidän pitää joko suoraan EUn ets päästön kautta kattaa päästönsä tai maksaa saman verran rahastoon, joka ostaa heidän puolestaan vaatimäärän päästöoikeuksia. Ja siinä on myöskin Tällainen takaisinvertaisjärjestelmässä 20 prosenttia tuloista käytetään meriliikenteen ja satamien tehostamiseksi. Ja tällä pyritään äh, innovatiivisen teknologian ja satamien maksujärjestelmän kehittämiseen, ja tämä voisi vaatia noin miljardi euroa ensivaiheessa. Kiitos. Gardini. Kiitoksia sitten edustaja Gardini. Eh, niin, kiitoksia. Minäkin minä haluaisin keskittyä siihen, mikä minulle on prioriteetti. Epäsuorat kustannukset koska meidän täytyy poistaa vääristymät nykyisestä päästökauppajärjestelmästä, joka aiheuttaa todellista sisäistä polkumyyntiä, koska epäsuorien kustannusten korvaus on eh, vapaaehtoispohjalta toimiva. Hyvin harvat jäsenvaltiot eh, harjoittavat tätä, hyvin harvat jäsenvaltiot voivat eh, sen tehdä. Jos tätä ei olisi, niin nämä olisivat todellisia valtion tukia ja siksi tämä, tämä järjestelmä ei voida ylläpitää tällaisena. Lisäksi en ymmärrä tätä vastustusta jonka kuulee käytävillä tulevan joiltakin jäsenvaltiolta, koska emme me halua poistaa tätä korvausjärjestelmää, vaan haluamme tehdä siitä vain oikeudenmukaisen kaikille tämä ongelma tulee vielä lisääntymään dramaattisesti. Nämä erot Euroopan unionin sisällä tulevat vahvistumaan, joten eh, eh, syntyisi yrityksille erilainen kilpailuasema eh, perustuen siihen, missä jäsenvaltiossa eh, ne sijaitsevat. Eh, tämä olisi hyvin dramaattinen tilanne, jos nykytilanne säilyy ja 2020-2030 päästöoikeudet maksavat 25-30 euroon, niin ne eh, yritysten eh, kilpailuhaitta, jotka ovat valtioissa ilman näitä eh, tukia, niin olisi valtava. Joillekin täällä parlamentissa tämä aihe on todella sydäntä lähinnä, koska olemme nähneet yli 70 tarkistusta tästä aiheesta, jotka tulevat Itreltä ja Enviltä, mutta pyytäisin parlamenttia ja kollegoita tarkkaan seuraamaan, miten tämä asia etenee ja kiitän myös esittelijöitämme, jotka vievät asiaa eteenpäin. Mutta minun mielestäni meidän tulisi olla tässäkin asiassa kunnianhimoisia. Näitä ehdotuksia on hyvin paljon, ne ovat hyvin erilaisia. Se, mitä me olemme ehdottaneet, Italian valtuuskunta on ehdottanut, on mielestäni varsin konkreettinen ehdotus, nimittäin että luotaisiin korvausjärjestelmä, joka saata, jonka tulot saataisiin ö, osasta tuloja, jotka syntyvät huutokaupasta vuoden 2020-2030 välillä. Menemättä liikaa yksityiskohtiin, ehkäpä komissio voi sitten katsoa, miten tämä voidaan toteuttaa, mutta pitäisi luoda pohja järjestelmälle, joka harmonisoi Euroopassa tilanteen eri yrityksille, korvaukset eri yrityksille, koska ei ole pelkästään suoria kustannuksia, vaan myös epäsuoria kustannuksia. Enkä ymmärrä, miten voidaan kuvitella, että on tällainen tehokas järjestelmä, koska kun me teemme näitä muutoksia, päästöoikeuksia, jotka tulevat maksamaan sitten enemmän, jotta järjestelmä toimii, syntyy vielä enemmän eroavaisuuksia. Tässä tarkistuksessa me emme sanoneet kuinka paljon oikeuksia, mutta esimerkiksi kolme prosenttia, kolme prosenttia olisi täysin riittämätön, sen tiedämme. Ehkäpä komissio voi päättää kuinka suuri summa tarvitaan, jotta voitaisiin luoda todellinen harmonisoitu järjestelmä koko Euroopassa. Mutta tämä on mielestäni prioriteetti. Olen myös täysin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy, ja tämä on mielestäni toinen prioriteetti, että meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin ilmaisoikeuksiin, joita annetaan teollisuudelle, ei niitä anneta eh, saastuttajille, vaan parhaimmille eh, yrityksille, jotka noudattavat kaikkia vaatimuksia. Joten ainoastaan näille yrityksille nämä annetaan. Eh, tämä on tarpeen, koska globalisaatuvassa maailmassa hyvin nopeasti siirrytään paikasta toiseen. Teollisuus tarkoittaa työpaikkoja, perheitä, joilla on elinkeino, nuoria, jotka voivat löytää työpaikan. Me emme saa ajatella pelkästään sitä, että on yritys. Yritys luo myös työpaikkaa, sillä on yhteiskunnallinen rooli. Meidän täytyy auttaa yritystä tekemään parhaansa, mutta me voi painostaa sitä siirtymään muualle, koska jos niin käy, niin meille syntyy vielä enemmän ongelmia. Joten epäsuorat kustannukset ja täytyy kiinnittää huomiota myös näihin ilmaisoikeuksiin, joita annetaan parhaille yrityksille. Kiitoksia sitten edustaja Palttu. Elnök úr, köszönöm a szót. A... Kiitos puheenvuorosta, puheenjohtaja. Keskustelemme päästökauppajärjestelmästä EU-sta. Siihen on kaksi äärikantaa. Ensimmäistä emme kuule ääneen. Ja se tulee teollisuudelta että sitä pidetään esteenä maailmanmarkkinoille osallistumisen esteenä. Toista mielipidettä esittävät radikaalit tai sitoutuneet vihreät. He haluavat ETSltä sen, että voimalaitokset, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita. ETS-järjestelmä pakottaa maita pakottaa maat vihertämään. Yksi asia on selvä ja sitä täytyy sanoa ääneen. Päästökauppajärjestelmä sinänsä – takaa sen, että EU täyttää kansainväliset hiilidioksidipäästövelvoitteensa. Se on taattua automaattisesti. Ja tiedän, että EU haluaa saavuttaa enemmän 2030. Me pyrimme 40 prosenttiin päästövähennyksiin, mutta ajatellaanpa mennään pitemmälle. Ei 50 vaan jopa 60. Miten se voidaan saavuttaa? seuraavalla tavalla. Jos on teräsyhtiö Unkarissa, joka työllistää 10 000 ihmistä, niin ehkä se ole kovin moderni, vaikka se on yrittänyt uudistaa toimia ja niin vähentää päästöjä kuitenkin. Koska vain parhaat yritykset saavat ilmaisia kiintiöitä, niin seuraavaksi yritys suljetaan. Ei se ole sama juttu kuin vanhan auton. Vanhasta autosta luopuminen ja uuden ostaminen, kun välittää ympäristöstä. Kysymys on valtavista investoinneista. Sama pätee sähkön tuotantoon. Jos mä sanotaan, että joku tuot, jonkun tuotantolaitoksen täytyy, joku tuotantolaitos täytyy sulkea, toimii asiallisesti, niin Onkarissa ei tuuli, ei kaurinkoenergia voi yksinomaan käyttää. Emme voi tehdä tätä. Yritysten hallitusten täytyy tarjota tuotteita markkinoille. Mitä tapahtuu, jos meillä on kunnianhimoinen tavoite? Ne sanoo, että tässä energia tulisi Ukrainasta – voimalaitos suuntaisi Unkarissa, päästät, päästäisivät tuolla. Ostaisimme sitten sähköä Ukrainasta. Ja päästöt Ukrainassa ovat isommat. Eli jos me haluamme globaalisti vähentää päästöjä, täytyy olla varma, että, että ei olisi vastuussa 10 prosentista päästöstä, mutta tästä emme voi olla varmoja, koska toivottavasti tapahtuu muutoksia Ukrainassa tai Kiinassakin. Eli tässä nyt ei olekaan puhuttu työpaikkojen suojelusta eikä hiilivuodosta. Emmekä me edes saa aikaan globaaleja hiilidioksidipäästövähennyksiä. Eli Jos me vakavasti haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä, niin tavoite on 40 prosenttia. Nämä se pitää pitää mielessä. Thank you very much. I have no other request coming. Kiitoksia ja muita puheenvuoropyyntöjä. Ei ole parlamentin jäseneltä. Ah, ah, anteeksi, Pilar. Siinä muy breve. Ihan lyhyesti tähdätäsi sitä, mitä Rova Gardini totesi. Tulin vähän myöhässä, kun oli maatalousvaliokunnassa. Eli tähdentäisin teemaa, joka liittyy hyvityksiin, välillisistä kustannuksista. Ja tämä säännöstely on valtavasti ongelmia yrityksillä, jotka on hyvä pitää mielessä – tässä täytyy olla hyvin tarkkana, varsinkin maksuttomissa päästöoikeuksissa. Ja 2,2 prosenttia leikkauksen pitäisi korkeintaan. No, en käytä tässä sen aikaa, kun meillä on erinomainen varjoesittelijä muutenkin. Kiitoksia kuitenkin. Thank you very much. Uh, and now we want to listen Kiitoksia. Nyt haluamme kuulla komissiota. Komissio, olkaa hyvä. Thanks very much. Kiitoksia. Kovasti paljon on sanottu. En tiedä, pystynkö ihan kaiken huomioon. Ja tarkistuksenkin pitää ottaa kantaa, kun niitä on paljon. Mutta kolme asiaa ottaisin esille yleisemmin tämän keskustelun yhteydessä. Ensinnäkin, miten tästä hyvin eteenpäin löytää tasapaino, kun ajatellaan taivot, tavoitetasoa ja hiilivuotoa, niin komission pyrkimyksenä on hyödyntää nykyisiä menestyksiä päästöjä. On kyllä pystytty leikkaamaan ilman, että mitä hiilivuotoa on oikeastaan pystytty osoittamaan. Tutkijayhteisö kyllä tätä seuraa tarkkaan ihan näinä aikoina. Voimme olla ylpeitä menestyksestä. Totta kai menestys riippuu monesta asiasta ensi viikolla, ensi, jatkossakin. Meidän täytyy tietenkin välttää käyttämästä liikaa monialaisia korjauskertoimia, välillisiä kustannuksia. Ja se, mikä tässä on tärkeää myös, on miten tuleva lainsäädäntö tukee innovaatioita, mitä enemmän meillä on teollisuutta auttavaa lainsäädäntöä läpimurtoteknologian kehittämiseksi ja sen levittämiseksi. Sitä vähän sitä sitten tarvitaan huolta hiilivuodosta. Tämä on osa ehdotustamme innovaatiorahastoa. Ja te olette kaikki osana neuvotteluissa. Muutama täsmällisempi kysymys, jonka kansanpuolueen varjosihteeri otti esille. Eli viitearvojen päivittäminen meidän ehdotuksen verrattuna, että se perustuisi pelkästään 2008 tietoihin. Korostaisin sitä, että komissio haluaisi käyttää sekä uutta että vanhaa tietoa. Me hyödynnämme tietoa, jota meillä on, mutta myös uutta tietoa, jota on vielä kerättävä hallinnollisiin ponnisteluin. Miksi olemme sitten käyttämässä vanhaa tietoa, kun ajatellaan Kiinaa ja muita paikkoja? Nämä 52 viitearvoja, jotka pari vuotta sitten laadittiin, niin moni kadehtii niitä, että meillä on näin paljon tietoa teollisuudelta, kasvihuonekaasupäästöstä, kun sellaista muualla ei ole olemassa. Mielestäni on hyvä hyödyntää sitä eikä unohtaa sitä kokonaan. Syytä ehkä vain päivittäviä arvoja, Totta kai me haluamme myös kehitellä ennustettava tapa, kuten täällä jokin, joku otti esille. Tämä ensinnäkin siitä, miten hyödyntää saavutettuja menestyksiä ja välttää hiilivuotoa. Toiseksi Yleisemmin ottaisin esille sen, että otettaisiin jäsenvaltioita idässä tai vähätuloisissa maissa, jotta voitaisiin energia-alaa nykyaikaistaa. Komission mielestä se oli erityisen tärkeää 2014, kun sovittiin päästötavoitteen leikkauksista. Ei niin, että johtajat halusivat olla kivoja osalle Eurooppaa ja vähemmän kivoja toisille. Tämä perustuu siihen, mitä kaikki erittelyt osoittavat myös meidän vaikutusten arvioimme, koska noissa maissa on merkittäviä investointihaasteita, varsinkin tulosemmissa jäsenvaltioissa. Siksi pidimme tärkeänä myös sitä, että johtajien yhteisymmärrys toteutuu toimissamme toimi missä kaikilla on haastetta, jotta saadaan toimivia välineitä käyttöön, että jatkuvasti poikkeuksia jatkettaisiin. Ja katsotaan, miten nykyaikaistamista rahasto kehkeytyy niin, että voidaan nykyaikaista energia-alaa vähätuloisissa maissa. Lisäksi voitaisiin miettiä mekanismia muodoltaessa, miten voitaisiin saada yksityistä rahaa. Julkista rahaa on, tutkimusta on, mutta investointitarpeet ovat niin paljon suuremmat. Eli jos haluamme menestyä kehitystyössämme, niin tarvitaan vipuvoimaa yksityiseltä puoleltakin. Siksi tästä olisi enemmän hyötyä tulossa maissa. Kolmanneksi reagoisin vihreitten varjoesittelijän kommenttiin. Kyllä keskustelua paljon muuallakin käydään. Me seuraamme sitä, onko järjestelmä riittävän vakaa, sidosryhmien kannat vaihtelevat varmasti aina. Ovatko hiilimarkkinat onnistuneet vai eivät? Mainitsitte yhden analyytikon, mutta, mutta analyytikotkin ovat erimielisiä, kuten tutkijayhteisökin. Komissiossa, kun ehdotusta laadimme, johtotähtönä oli, että EU-johtajat korostivat sitä, että me tarvitsemme hyvin toimivat hiilimarkkinat, koska se on kaikkein tärkein väline 40 prosentin leikkaustavoitteessa. Sikäli komissio on esille ympäristöneuvostossa viimeksi, että me olemme valmiita miettimään sitä, miten ETS voitaisiin vahvistaa, että päästäisiin myös voimaloissa eroon hiilistä. Me seuraamme keskusteluja täällä ja muualla Totta kai meidän täytyy kaikkien toimia sen pohjalta, mitä neuvoston päätelmässä 2014 sanottiin. Tässä oli kolme seikkaa, jotka halusin ottaa esille. Kiitoksia. Thank you very much. And now... Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt keskustelun päätteeksi annan puheenvuoron esittelijälle. Voi päättää keskustelun. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille siitä, että osallistuitte. Toivottavasti voitte viedä eteenpäin, voin viedä eteenpäin monen niistä asioista, jotka nostitte esiin tänään. Kiitos. Kiitos. Ja nyt muistutan tästä aikataulusta. Äänestys Envissä järjestetään 8. joulukuuta täysistunnossa ensi viikolla. Kiitoksia oikein paljon ja